Henkilökohtaisesti odottamme sitä, että me voimme jatkaa keskustelua teidän kanssanne tästä aiheesta. Kiitos puhemies. Thank you. Kiitos. Huomenna kello 12 mietinnöstä äänestetään. Seuraava mietintöesitys listalla on edustaja Fernandesin biojätehuolto Euroopan unionissa. Edustaja. Äh, Fernandes, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin, että sallisitte minun tervehtiä ja kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka tulevat käymään, käyttämään puheenvuoroja tässä keskustelussa ja ovat myötävaikuttaneet vaikuttaneet siihen, että tämä mietintö on valiokunnassa hyväksytty. Minä kiitän kaikkien sitoumusta, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän mietintöön. Biojätteet muodostavat suuren osan urbaanista jätteestä. Me emme voi unohtaa, että jätteet ovat vastuussa sadasta sadasta tuhannesta mil, ovat hyvin suuresta määrästä kasvihuonekaasupäästöjä. Teollisuus, maatalous ovat muita vastuullisia näistä päästöistä. On erittäin tärkeää, että biojätteestä tulisi voimavara, resurssi, potentiaali, jota me voisimme maksimaalisesti käyttää hyväksemme. Tähän mennessä biojätteet päätyvät kaatopaikalle ja muodostavat suuren päästölähteen. Meillä on erilaista lainsäädäntötekstiä, jota tulisi harmonisoida ja sen kautta me voisimme selkeästi tuoda esiin ja yksinkertaistaa toimenpiteitä. Me puolustamme konkreettista erityisdirektiiviä, joka antaisi oikeusvarmuutta niille, jotka investoivat julkisesti ja yksityisesti äh, jätehuoltoon, totta kai kunnioittaen lähipäätösperiaatetta. Mietinnössä olemme puolustaneet myöskin jätehierarkia, varsinkin mitä tulee ennaltaehkäisyyn, ja tämä on nähtävä hyvin laajassa valossa. Paras jäte on se, mikä ei jätteeksi ikinä muodostukaan kun ajattelemme eri vaihtoehtoita, vaihtoehtoja julkisten varojen käytön osalta, puutarhoja, joissa äh, jotka tuottavat paljon puutarhajätettä. Olisi syytä tarkastella tätä toimintaa toisesta näkökulmasta, tuottaa vähemmän puutarhajätettä, myöskin elintarvikejätteet, pakkausjätteet, vanhentuneet tuotteet. Kaikkien näiden osalta me siis tyydymme pelkkään sisältöön ja kaikki pakkausmateriaali viedään kaatopaikalle. Me tarvitsemme kasvatuksellisia valistusta, jotta nämä, tätä kautta voitaisiin luoda lisää työpaikkoja, mikäli kun ajattelee käsittelemme kaatopaikkoja ja toisen kaltaista jätteen käsittelyä, niin voisimme sitä kautta luoda työpaikkoja, kompostointi, parantaa maanlaatua, ja myöskin sitä voidaan käyttää bioenergian tuotannossa. Kompostointi sitä, sen, sitä tukevat monet tieteelliset tutkimukset. Kun me ajattelemme kestävää kehitystä, EU 2020 strategian valossa. Nämä ovat niitä tekijöitä, joita tässä kunnianhimoisessa mietinnössä käsitellään. Biojätteiden erilliskierrätyksen täytyisi olla pakollista paikallisella tasolla ja mikäli mahdollista, mikäli se on mahdollista taloudellisten ja ympäristöseikkojen valossa on lause, jossa todetaan, että meillä on kunnianhimoa, mutta me olemme realisteja. Tämä on keskeinen lause tässä mietinnössä. Ja sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Herra Kalinowski on ensimmäinen. Herra Kalinowski, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos myös e- esittelijälle. Jätettä ei pitäisi käsitellä ongelmana sellaisena, joka saastuttaa maata ja vaikuttaa kielteisesti talouteen. Jos voisimme käsitellä näitä biojätteitä asianmukaisella tavalla, niin saisimme sitäkin aikaiseksi uusiutuvaa energiaa. Se voi tarjota yhteiskunnallemme kasvua ja se voi myös ennaltaehkäistä kasvihuoneilmiötä ja voimme myös taistella maanköyhtymistä vastaan. Jos siis käyttäisimme kompostointia asianmukaisella tavalla, kaikki tämä voitaisiin toteuttaa. Luonnollisesti me tarvitsemme asianmukaisen infrastruktuurin. Yritysten pitäisi myös nähdä tämä valtavana mahdollisuutena. Rahat, jotka tähän investoitaisiin, palautuisivat meille sitten kansalaisten parempana elintasona, eli näin se olisi kyllä kannattava. Edustaja Kieli. Firstly, compliments to Mr. Fernandez on his report. Kiitos. Tämä tuli juuri oikeaan aikaan tämä mietintö, koska kansalaiset Euroopan unionissa ymmärtävät, mitä maailmalle tapahtuu, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ennen kaikkea, miten he voivat vaikuttaa siihen. Tämä on kestänyt hyvin pitkään, mutta nyt kouluissa minun maassani yhä useassa koulussa otetaan nämä asiat esille. Tätä kautta se leviää myös vanhemmille ja todellakin kiinnitään enemmän huomiota siihen, miten jätteitä kierrätetään ja myös maataloudessa on havaittu, että lannoitteet ovat pahaksi, niitä vähennetään. Ja nyt todellakin täytyisi tukea ihmisiä siinä, että he voivat tehdä muutoksen. Ja kuten täällä on sanottu, tätä kautta pystytään myös luomaan uusia työpaikkoja. Kiitos. Edustaja Toboidi. Horisto. Gratulálok fernandes úrnak, úgy mint aki Puhemies, haluaisin onnitella edustaja Fernandesia. Vuonna seitsemän meillä oli käsittelyssä toinen mietintö biokaasusta, joten tiedän aika tavalla tästä aiheesta, koska osallistuin silloin kyseiseen mietintöön. Oikeastaan voisin muistuttaa teille siitä, että myös eläimet tuottavat merkittävän määrän biokaasua. Haluaisin pyytää esittelijää huomioimaan tämän myös omassa mietinnössään saman tapaan kuin vuonna 2017 toisessa mietinnössä. Me olemme pyytäneet myös tukea biokaasun tuotantohankkeelle. Täällä kollega mainitsi kompostoinnin, se on äärimmäisen tärkeää. Mehän puhumme tässä mietinnössä toki kompostoinnista, ja siitä, että komission pitäisi tarjota tukea biojätteen kompostoinnille ympäristön näkökulmasta ja myös maatalouden näkökulmasta tämä olisi hyvä. Nämä ovat merkittäviä askelia, jotka me voimme helpostikin ottaa. Myös uusissa jäsenvaltioissa on muistettava, että meillä on nämä erityisiä ongelmia eh, biokaasu kysymyksissä ja kompostoinnissa. Siellä on omat erityispiirteensä ja omat erityisongelmansa panie przewodniczący. Ja również... Kiitos, puhemies. Minä haluaisin myös onnitella esittelijää. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska jätteiden erittelyä ei ole käsitelty riittävästi. Euroopan unionissa me emme tee tarpeeksi. Ja me emme pysty käyttämään biojätettä hyväksi, mutta meillä on kuitenkin hyvin paljon mahdollisuuksia. Muun muassa biokaasua tulisi tukea. Me, sitä tulisi rahoittaa alue rahastoista, mutta mielestäni myös ruohon juuritasolla, paikallisella tasolla tulisi tukea biokaasulaitoksia, joilla voidaan tuottaa sähköä, ja tämä on taloudellisempaa. Kiitos. Grazie Presidente. Questa relazione è senza dubbio un lavoro ben... Kiitoksia puhemies. On todellakin kyse hyvästä mietinnöstä ja onnittelen esittelijää haluaisin äh, siteerata jätteiden huolto liittyy Euroopan äh, unionin muuttamiseksi kierrätysyhteiskunnaksi. Näin todetaan mietinnössä. Mutta tämän äh, ei ole kyse pelkästään ympäristöasioista, vaan taloudellisista kysymyksistä silloin, kun puhutaan valikoivasta kierrätyksestä. Aivan kuten tapahtui muiden jätteiden kannalta äh, esitetään suosituksia ja unohdetaan, että meidän täytyy antaa vastuullisia vastauksia äh, subsidiariteettiperiaatteen pohjalta, jonka taakse eurooppalaiset viranomaiset usein vetäytyvät parhaita käytäntöjä, jotta jätettä ei syntyisi. Yhdysvalloissa on hyviä esimerkkejä tästä. Miksi emme voisi soveltaa niitä Euroopan unionissakin? Thank you. Edustaja Also give my... Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Fernandesia. Kun nyt olen lukenut tämän mietinnön, niin olen voinut todeta, että se on hyvin kattava esitys biojätteestä me tarvitsemme laadun hallintaa kompostoinnin suhteen, parempia katopaikkoja ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat tärkeitä aiheita. Kuitenkin se kohta, jossa puhutaan pakollisesta erilliskeräyksestä Euroopassa, meni hieman minulta ohitse. Toissijaisuusperiaate liittyy myös aiheeseen. Usein käytetään hyvin korkean teknologian äh, välineistöä äh, hyödyksi ja EUn sääntely oikeastaan näyttäytyy tässä mahdollisimman huonossa valossa. Pyytäisin komissiota pitämään kiinni omasta kannastaan tässä asiassa. Mr. Boris, at the beginning of this process... Minä mainitsin nimet aluksi ja olisin pyytänyt, että jos joku jäi ulkopuolelle, hän olisi heti nostanut kätensä. No, te nyt olette jääneet tänne, annan teille puheenvuoron. Jos nyt mainitsen nimet aluksi, niin mainitkaa se heti, muuten minä suljen listan, mutta olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu. E, chciałem podziękować za to. Kiitos puhemies. Kiitos myös esittelijälle tästä biojätemietinnöstä. Kolmekymmentä prosenttia voidaan käyttää kompostointiin. Totta kai tarvitsemme infrastruktuuria kierrätystä varten. Valitettavasti Valitettavasti monissa maissa ei tällaista kierrätysinfrastruktuuria ole, joten meidän täytyy tukea näitä maita, koska tämä on kaikkein luonnollisen tapa käsitellä biojätettä. Mielestäni on myös aivan oikein, että yritetään tuottaa energiaa biojätteelle. Tanskassa muun muassa on tuotettu sähköä tietyissä laitoksissa. Ja mielestäni tämä asia täytyisi mainita myös rahoitusnäkymissä tuleville vuosille. Ja sitten komission jäsen Sefcovic seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää näin alkuun siitä, että hän on laatinut mietinnön biojätteestä. Haluan myös kiittää valiokunnan jäseniä jotka ovat esittäneet omia näkemyksiään, antaneet oman panoksensa tähän tärkeään aiheeseen. 18. toukokuuta komissio hyväksyi tiedonannon biojätteiden tulevasta käsittelystä EU-ssa. Tiedonantoon liittyy myös liite, jossa on yksityiskohtainen tekninen analyysi siitä, eh, minkälaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä EU-ssa biojätteen paremman käsittelyn turvaamiseksi ja kaikissa jäsenvaltioissa aivan erityisesti. Tätä tiedonantoa valmistellessani yksikköni on seurannut hyvin läheisesti keskustelua, jota on käyty Euroopan parlamentissa biojäteaiheesta. On rohkaisevaa, että olemme päässeet samoihin yleisiin johtopäätöksiin. Biojäte asioissa on vielä parantamisen varaa EU:ssa ja tätä kautta me voimme saada sitten myönteisiä tuloksia myös taloudellisesti. Menestyksen avain on siinä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä paremmin täytäntöön pannaan. Optimaalinen biojäte tilanne toki voi vaihdella jäsenvaltioittain, kuitenkin toissijaisuusperiaate on oleellinen. Komission ja toisaalta taas esittelijän lähestymistavan välinen ero liittyy siihen, eh, minkälainen tämä tuleva biojätedirektiivi olisi. Komission näkemyksen mukaan biojätteiden hallintoa voidaan parantaa jo olemassa olevan lainsäädännön perusteella. Sen takia komissio haluaa korostaa niitä aloitteita, joita meillä jo on olemassa. Niitä voidaan tehostaa niin, että saamme korkealaatuista kompostia ja käytämme eh, innovointia, analysoimme minimistandardien mahdollisuuksia esimerkiksi maatalouden alalla, eh, myös lietedirektiivin yhteydessä ja tutkimme sitä, miten voisimme eh, kehittää erilliskierrätystä jotta pääsemme myös puitedirektiivin eh, tavoitteisiin vuonna 2014 viimeistään. Varmaankin voimme eh, saavuttaa parlamentin vaateet suurelta osin ja eh, haluankin jo nyt tässä vaiheessa kiittää parlamenttia yhteistyössä tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos. Paljon kiitoksia komissaari. Äänestys tapahtuu huomenna kello 12. Sitten seuraava esityslistan kohta on Herra Olenjakin mietintö Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli